mietinnöstä kello 12 torstaina. Minulla on muutamia tiedonantoja tässä. Artikla 216 mukaisesti nyt ei ole tullut mitään muutosehdotuksia. Tämä on tehty kello 17.30 ja nämä on hyväksytty. Mitä tulee sitten komi- äh, kuluttajasuoja ja sisämarkkina asioiden valiokuntaan. Täällä ei viitata 30. lokakuuta 2013 yhteisiin ehtoihin, jotka liittyvät äh, internetsivustoon ja sen